pyritään perustamaan instituutioita tässä mielessä, on hyvin tärkeää antaa tukea poliittisesti, teknisesti ja taloudellisesti. Kiitos. Grazie. Kiitos. Seuraavana menemme eteenpäin esityslistalla. Seuraavana mietintöjen esittelyt. Trajan Ongoranon mietintö työntekijöiden liikkuvuuden edistämisestä. Esittelijänä neljä minuuttia. Hyvät kollegat, työläisten vapaa liikkuminen on hyvin herkkä kysymys. Se tulee muokkaamaan taloudellista ja yhteiskunnallista tulevaisuutta Euroopan unionissa. Esittelijänä minun täytyy korostaa sitä, että me olemme tilanteessa, joka on poliittisesti kestämätön ja taloudellisesti huono. Työläisten liikkuminen ei voi olla mikään sattuma. Kyseessä on oikeus, oikeus, josta kaikki jäsenmaat ovat keskenään sopineet. Kuitenkin olemme tilanteessa, jossa jäsenmaat päättävät esittää tai uudelleen esittää rajoituksia ja ehdottavat jopa, että he voisivat ehdottaa lisää rajoituksia myöhemmin. Tämä on puhdasta politiikkaa. Tämä on vaalipolitiikkaa, kansallista politiikkaa. Talous on aivan toinen asia. Jo vuosien ajan viralliset luvut, jotka tulevat komissiolta tai muilta tahoilta, osoittavat, että itä-eurooppalaiset työläiset eivät aiheuttaneet työttömyyttä eivätkä rasittaneet hyvinvointijärjestelmää maissa, joihin he menivät työskentelemään. Päinvastoin tämä työläisten virta toi mukanaan talouden kasvua, joka on arvioitu edustavan yhtä prosenttia BKTstä. Ajatus, että meillä olisi enemmän Eurooppaan ollut muodissa. Pitäisikö meidän ajatellaan, että tämä on enemmän Eurooppaa harvemmille eurooppalaisille, sillä meillä on sisämarkkinat palveluille ja tuotteille, mutta ei työlle. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että Länsi-Euroopan yritykset voivat toimia Itä-Euroopassa menestyksellisesti joskus, ja joskus ne aiheuttavat tuhansia työpaikkojen menetyksiä, kun taas Itä-Euroopassa – Euroopasta tulevat työntekijät eivät voi lännestä hakea työtä. Ja tässä ei ole kaikki. Samat maat, jotka rajoittavat itä-eurooppalaisten, bulgarialaisten, romanialaisten tuloa maahansa, ovat onnellisia, kun voivat valikoida kaikkein parhaat työntekijät Itä-Euroopasta, insinöörit, lääkärit, IT-asiantuntijat. Tämä rouva puhemies, on jotakin, mikä pitäisi lopettaa. Tämä on poliittisesti, taloudellisesti ja moraalisesti väärin. Ihmiset etsivät työtä ja se on heidän oikeutensa. Me olemme antaneet heille tämän oikeuden. Tämän vuoksi minun mietintöni tukee sitä ja tämän vuoksi valiokunnassa tuettiin tätä oikeutta ja siksi toivon, että tämä parlamentti tulee tukemaan tätä oikeutta huomenna. Kiitoksia. Kiitos. Meillä on äh, aikaa keskustelun ilman puhujaluetteloa. Ensimmäisenä minuutti Ivanova. Искам да поздравя и да благодаря на господин Унгорян за неговия доклад. Преди няколко дни организирахме специално... Kiitos. Haluaisin kiittää herra Unkariania tästä mietinnöstä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

Разчитаме именно на вас да пазите и гарантирате една от основните европейски ценности. Voi pyydän anteeksi, täällä ei tullut tulkkausta. O, Pieni hetki, katsotaan, että saadaan linjat kuntoon. Può ricominciare, please. Olkaa hyvä, voitte aloittaa. Me olemme pyytäneet Euroopan komissiota, komissari Antonita, eh, olemaan tiukempia ja objektiivisempia tilanteessa, kun eh, analysoidaan syitä sille, miksi jotkut jäsenvaltiot ovat rajoittaneet eh, työntekijöiden maahan pääsyä. Me haluamme taata kuitenkin eurooppalaiset arvot, nimittäin vapaus ja liikkuvuus, joka on auki kaikille Euroopan kansalaisille la parola all'onorevole Blinkevičiūtė. Ja Blinkevičiūtė seuraavana, olkaa hyvä. Pone pirmininkė, pirmiausia dėkoju pranešėjai. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää edustaja Unkorianoa. Perusajatushan on se, että työntekijöiden liikkuvuus on unionin tärkeimpiä arvoja, sitä on edistettävä. Mutta meidän on edistettävä kattavaa liikkuvuutta kaikille työntekijöille. Tärkeintä tässä on se, että työntekijöiden oikeudet turvataan ulkomailla, eikä heitä käytetä hyväksi. Sen takia asianomaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä tämän varmistamiseksi. Ja tärkeä asia on myös se, että ne, jotka lähtevät ulkomaille heidän koulutustaan ja tutkintojaan. Ne on huomioitava. Meidän on edistettävä tutkintojen tunnustamista eri maissa. Moni hyvin koulutettu työntekijä poistuu tietyistä jäsenvaltioista siksi, että siellä sosiaaliset olot ovat vaikeat ja haluaisinkin kannustaa Euroopan komissiota etsimään ratkaisuja tämän ongelman ratkaisemiseksi nyt. Grazie, la parola. Kiitos. Seuraava nämä kollega Turner. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Periaatteessa tämä on erittäin hyvä mietintö ja me haluamme tukea sitä ryhmänä. On totta, että oikeus tehdä työtä toisessa EU-maassa on yksi perusoikeuksista Euroopan unionissa ja meidän täytyy varmistaa, että suojelemme sitä. Mutta vihreän ryhmän puolesta haluaisin myöskin sanoa, että me haluaisimme esittää ajatuksen oikeasta ja sopivasta liikkuvuudesta, sillä tiedän Tanskasta, että on suuria ongelmia, joka jotka liittyvät työolosuhteiden ja palkkojen polkemiseen. Tiedämme, että on tilanteita, joissa muista maista tulevia työläisiä on liittynyt näihin ongelmiin. Tanskassa me emme voi tätä hyväksyä, me emme voi sosiaalietuja polkea tämän vuoksi. Eli meidän täytyy estää tällainen sosiaalinen dumping ja varmistaa se, että me saamme enemmän seurantaa ja enemmän ponnistuksia Euroopan unionin puolelta, jotta tämä työläisten vaihto tapahtuu oikein. Kiitos, seuraavana kollega Čiskova. Vážená paní předsedkyně, výbor pro práva žen a rovnost... Mm, kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Eh, FEM-valiokunta eh, on tehnyt asian, asian lausunnon ja minä olin siinä esittelijänä liikkuvuus on yksi tärkeimmistä oikeuksista Euroopassa ja se vaikuttaa sosiaaliseen koheesioon. Tällä alalla on pyritty edistymään, mutta kuitenkin vielä joitakin esteitä on liikkuvuuden tiellä EU:ssa. Tämä mietintö vuoden 2004 direktiivin täytäntöönpanosta osoittaa, että sitä ei ole vielä siirretty kansalliseen lainsäädäntöön riittävästi jäsenvaltioissa. Sen takia on hyvin tärkeää, että yksilöt tietävät omista oikeuksistaan ja myös perheen jäsentensä oikeuksista. Haluaisin tässä yhteydessä huomauttaa, että kun puhutaan liikkuvuudesta, niin pitää varmistaa se, että perheenjäsenet ja puolisot ja erityisesti puolisot saavat samat oikeudet ja pääsyn palveluihin kuten esimerkiksi kouluihin, lastentarhaan ja muihin. Ja senpä takia olen hyvin tyytyväinen, että työllisyysvaliokunta on ottanut meidän ehdotuksemme myös huomioon. Kiitoksia. Seuraavaksi Figueiredo. Kiitos puhemies. Tässä keskustelussa emme saa unohtaa sitä tilannetta, mikä tällä hetkellä unionissa vallitsee. Kolmasosa työntekijöistä saa hyvin alhaista palkkaa, noin 25 miljoonaa työtöntä, erityisesti nuoria ja naisia, joilla ei ole kunnon tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ja nyt kun puhutaan työntekijöiden liikkuvuuden edistämisestä, tämä usein tarkoittaa myös sosiaalisen polkumyynnin edistämistä, eli sitä, että näitä ihmisiä käytetään entistä enemmän hyväksi silloin, kun heidän on lähdettävä toiseen maahan töihin, vaikka kyseessä olisi toinen EU-maa. Ja tästä syystä mielestämme olisi hyvin tärkeää, että harjoitettaisiin yhteiskunnallista kehityspolitiikkaa ja lopetettaisiin tämä säästöpolitiikka, joka pahentaa työttömyyttä ja yhteiskunnallista syrjäytymistä, varsinkin näiden henkilöiden perheissä. Kiitos. Pyydän anteeksi, että minulla on nyt pyydetty 15 puheenvuoroa tässä esityslistan ulkopuolelta ja voin antaa vain yhden per poliittinen ryhmä. Nyt annan seuraavaksi siis puheenvuoron herra Andorille komissiosta. Thank you much, uh, Madam Chair. Kiitoksia rouha puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin kiittää esittelijää Tran Ungurianoa hänen mietinnöstään työntekijöiden liikkuvuuden edistämisestä Euroopan unionissa. Komissio jakaa nämä mielipiteet liittyen positiivisiin seurauksiin, joita äh, Euroopan taloudelle olisi työntekijöiden liikkuvuudesta. Viime vuosina maantieteellinen liikkuvuus ja liikkuvuuden vapauden perusajatus on edistänyt sisämarkkinan rakentamista ja eurooppalaista integraatiota. Tämän lisäksi maantieteellinen liikkuvuus lisää työllisyyttä ja talouskasvua. Tämä on erityisen tärkeää sellaisina aikoina, kun meillä on paljon työttömyyttä ja toisaalla sitten työvoimapulaa eräillä sektoreilla. Kansalaisia pitää rohkaista ja informoida paremmin, että he voivat lähteä turvallisen mielin ulkomaille töihin tässä tarvitaan parempaa tuntemusta työmarkkinoiden suhteen. Ihmisten täytyy tietää, missä työpaikat ovat. Ennakoiminen on erittäin tärkeää, mitä tulee kykyihin ja pätevyyteen. Ja tätä prioriteettia olemme seuranneet käytännöllisin toimin ja uusin instrumentein, joita on luotu. Nämä työkalut tulevat olemaan myöskin EURES-verkoston puitteissa tärkeitä. EURES tar- joa hyvää informaatiota työntekijöille ja työnantajille. Se on tärkeä resurssi, joka on maantieteellisen liikkuvuuden palveluksessa. Euresia tullaan uudistamaan ensi vuonna, jotta se voisi vastata haasteisiin ja tukea työllisyyttä Euroopassa. Komissio on julkaissut oman julkilausumansa uusien työpaikkojen eteen ja se pyrkii tekemään Eurasin puitteissa lisää töitä. Tarkoitus on luoda enemmän työpaikkoja ja tällä hetkellä olemme suunnittelemassa ensimmäistä versiota tästä ohjelmasta. Vaikka Euroopan unionilla on hyvin paljon lainsäädäntöä, joka koskettaa työntekijöiden liikkuvuutta, me tarvitsemme enemmän eh, sääntöjä liittyen työntekijöiden tilanteisiin, jotta he tietäisivät hyvin omat oikeutensa ja velvollisuutensa voin teille kertoa, että komissio toimeenpanee vahventamistoimia, mitä tulee siirtotyöläisten tasavertaiseen kohteluun. Komissio on myöskin antanut uusia kannusteita jäsenmaille, mitä tulee kansalaisten vapaaseen liikkumiseen. Vastauksena eräisiin kysymyksiin, joita on noussut esiin liittyen tähän kysymykseen. Tämä politiikka on tuonut paljon tuloksia, politiikka, jota ollaan toimeenpanossa on ollut tehokasta ja jotta voisimme tämän taata meillä on vapaan liikkuvuuden direktiivi. Komissiolla on myöskin suunnitelmia, jotka koskettavat niitä jäsenmaita, jotka ovat väliaikaisesti halunneet rajoittaa liikkuvuutta, mitä tulee Romanian ja Bulgarian tilanteeseen, eh, niiden tilapäisen rajoitusajan suhteen komissio tulee esittämään uuden paperin liittyen näiden maiden liittymiseen vapaan liikkuvuuden alueeseen. Kaikkein tärkeimpiä piirteitä liittyen työmarkkinoihin ja vaikutuksiin niillä on tutkittu Nämä seuraukset riippuvat jäsenmaista vuoden 12 äh, jälkeen, ja tulee Romanian ja Bulgarian työntekijöihin. Niiden täytyy informoida komissiota, jos vakavia vääristymiä tapahtuu työmarkkinoilla. Äh, komissio tervehtii tätä mietintöä ilolla ja haluaa vahvistaa tätä hyvin perustavanlaatuista perussopimuksen oikeutta. Liikkuvuus on parhaita tapoja kasvattaa taloutta ja saada kysyntä ja tarjonta työmarkkinoilla kohtaamaan tällaisella aikana, jolla tarvitsemme tässä painotetumpaa talouskasvua. Kaikki jäsenmaat ovat sitoutuneet tähän työhön. Kiitoksia. Grazie, Commissario, La discussione. Kiitos, komissaari Andor. Näin me pääsimme tämän mietinnön läpi ja se, sitä äänestetään huomenna kello 12. Seuraava